dopo. Buongiorno colleghe e colleghi. Ha chiesto di... Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Edustaja Mauro. No, no, it's this one. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Minä haluan käyttää puheenvuoron liittyen artiklaan 173 työjärjestyksessä. Äh, Brasilian korkein oikeus ei hyväksynyt Cesare Battistin vapauttamista kaksi parlamentti te- vaativat tässä päinvastaista päätöstä. Minä en halua ainoastaan valitella tätä tilannetta, vaan toivon myöskin, että parlamentin puhemies kirjeen myötä valittelisi tätä asiaa Brasilian viranomaisille ja etenkin ottaisi esille sen, että me olemme niiden henkilöiden puolella, jotka jo 30 vuoden ajan ovat odottaneet oikeudenmukaisuutta. Grazie, grazie onorevole Mauro. Kiitos, edustaja Mauro. Kiitoksia, edustaja Mauro, siitä, että korostitte näitä asioita. Pyydän kollegoita rauhoittumaan. Edustaja Borgesio. Edustaja Borgesio, voimme päättää tämän asian käsittelyn tähän. Uskon, että katkeruus on asia, johon parlamentin kaikki jäsenet voivat yhtyä tämän päätöksen suhteen. Toistan vain sen, mitä parlamentti on jo aiemmin todennut tämän asian yhteydessä useaan otteeseen. Me välitämme suuttumuksemme, kiukkumme Brasilian viranomaisille. Kollega Ronsoli. E- Kiitoksia puhemies. Ähm, tässä muutaman minuutin kuluttua minä haluaisin onnitella Rova Weisgerberiä, joka on saanut lapsen minä tässä onnittelen kaikkia sellaisia naisia, jotka ovat saaneet lapsia tai jotka tulevat saamaan tässä lapsia ja jotka pyrkivät olemaan hyviä edustajia ja äitejä. Olen erittäin iloinen siitä, että on hienoa tässä talossa äh, vielä toimia äh, tällaisena äh, toivon symbolina. Tämä on minulle erittäin tärkeä asia. On tärkeää, että tässä nyt myöskin toimitaan vakavaluonteisesti. Minä olen kuullut, että parlamentti ei ole mikään leikkipaikka tai päiväkoti, naiset ulos, äidit ulos ja sitten tässä lapsia ei pidetä mitenkään hyvänä asiana. Joten minä uskon, että ne, jotka yrittävät tässä yhdistää työ- ja perhe-elämän, pitää näitä lauseita pöyristyttävinä. Mutta on vielä pahempaa, jos tällaisia äh, lauseita kuullaan naisten suusta. Bene, procediamo, procediamo all'ordine. No niin, jatkamme Siirrymme esityslistalle, mutta ennen kuin äänestämme, muutama ilmoitusasia. Ensinnäkin kirjalliset julkilausumat 007 2011 Papastamkos, Benamias Mitchell